we uh, start again the meeting. Uh, vreau să vă spun că avem procesul verbal al ședinței de ieri și. Niin, jatkamme istuntoa. Haluaisin täsmentää, että meillä on eilisen kokouksesta pöytäkirjat sekä kaikki hyväksytyt asiakirjat. Onko huomioitavaa? Olkaa, olkaa hyvä. Aha, se oli siis menettelyn ilman puhujalistaa. Pöytäkirja on siis hyväksytty. Voimme siirtyä nyt iltapäivän ensimmäiseen esityslistan kohtaan. Aiheena on komission varapuheenjohtajan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma. Aiheena ihmisoikeusloukkauksia koskeva eurooppalainen seuraamusjärjestelmä. korkean edustajan puolesta. Paikalla on komission jäsen Johannes Hahn. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Kiitos puhemies. <clears throat> Arvoisat jäsenet, olen yhtä mieltä kollegan kanssa siitä, että ihmisoikeuksia täytyy puolustaa kautta maailman niin ja täytyy tehdä kaikki, että voimme estää vakavat ihmisoikeusrikkomukset. Tämä on suuri haaste meille. Meidän tulee keskittyä päivittäiseen meidän työkalukokoelmamme toimeenpanoon sopimuskumppaneidemme kanssa ajatellen myöskin olemassa olevia velvoitteita ja sitoumuksia. Olemassa oleva ihmisoikeustyökalulaatikkomme on tällä hetkellä hyvin kattava. Siinä on voimakas monen, monakkaita, voimakkaita monen- ja kahdenkeskisiä ulottuvuuksia. Unioni tulee edelleenkin puuttumaan ihmisoikeusrikkomuksiin kaikkialla – se tulee kestämään toimia pyrkii estämään myöskin vastuvelvollisuutta ja oikeutta. Maailmanlaajuinen tilanne muuttuu nopeasti ja meidän varmistettava, että Euroopan unioni on asianmukaisesti varustautunut pysymään johtajana ihmisoikeuksien alueella. Tässä yhteydessä arviointi, joka on kohdennettua, on hyvin tärkeää. Unionin eh, horisontaalinen eh, ihmisoikeuksien seuraamusjärjestelmä voisi saada aikaan sitä, että voitaisiin estää vakavia rikkomuksia ja ihmisoikeusrikkomuksia yleisesti. Tulevan järjestelyn toimiala tulee olemaan hyvin tärkeää ja on tärkeää määritellä se, minkä tyyppiset rikkomukset ovat sellaisia, että niitä tämä järjestelmä koskisi. Jos tämä järjestelmä keskittyisi esimerkiksi järjestelmällisiin vakaviin rikkomuksiin, vai pitäisikö sen kattaa rikkomukset, jotka liittyvät kansainväliseen humanitaariseen oikeuteen, tai pitäisikö sen puuttua korruptiotapauksiin? Tärkeä kysymys on se, mikä on keskinäinen vaikutus tällaisten järjestelmien ja muiden seuraamusjärjestelmien välillä, ja myöskin järjestelmiin, suhdejärjestelmiin, joita on luotu YK tai kansallisella tasolla. Ihmisoikeusrikkomuksiin puututaan jo monissa eh, maantieteellisissä seuraamusjärjestelmissä, Iranin tapauksessa, Myanmarin tapauksessa. Ja tässä meidän täytyisi katsoa, miten ihmisoikeuksien selittäminen tällaisiin maantieteellisiin järjestelmiin on toiminut, onko sitä täysin hyödynnetty. On olemassa aukkoja, jotka liittyvät näihin maantieteellisiin järjestelmiin, koska ne ovat tietysti rajoitettuja kohteeltaan. Voisiko tällainen ihmisoikeuksien seuraamusjärjestelmä poistaa tällaiset aukot ja mahdollistaa joustavan lähestymistavan asiaan. Ja viime kädessä nämä seuraamukset, niitä täytyy tukea eh, sillä, että on olemassa avoimen toistusjärjestelmiä, jotka kestävät myöskin oikeudessa ja henkilöt, joilta on luetteloitu tällaisen, tällaisessa tapauksessa, niin heillä pitää olla myöskin oikeus päästä pois näitä listolta. Eh, on tärkeää, että on tämä vastuullisuuden periaate, mutta tärkeää on se, että myöskin kiinnitetään huomiota tähän erityisesti tässä ihmisoikeusjärjestelmässä. On tärkeää, että käydään keskusteluja asiasta neuvostossa, jotta voidaan katsoa kaikkia elementtejä, jotka liittyvät tähän järjestelmään. Sitten kun asiantuntijat ovat saaneet keskustelussa päätökseen, poliittisempi keskustelu voi tapahtua. Se, että luodaan jokin uusi järjestelmä, on asia, joka on 28 jäsenvaltion keskinäisesti yksimielisesti sovittava, samoin kuin myös konkreettisten seuraamusten toimeenpano puhemies, arvoisat jäsenet. Haluan kiittää sitä, että olette kiinnostuneet tästä asiasta ja odotan mielenkiintoista keskustelua. Kiitos komission jäsen Haan. Sitten edustaja Sandra Kalnietta, olkaa hyvä. Arvoisat jäsenet, joskus nimi merkitsee paljon. Euroopan ihmisoikeusaktiojärjestelmä Sergei Magnitskin nimeämisen mukaan välittäisi voimakkaan viestin niille, jotka rikkovat ihmisoikeuksia lähinaapurialueellamme. Se lähettäisi viestin siitä, että Eurooppa aikoo luoda vakavia seuraamuksia heille ja kaikille muillekin ympäri maailmaa. Magnitski vastusti korruptiota Putinin hallinnossa. Se tapa, millä Venäjän hallinto pyrki peittelemään hänen murhansa ja poistamaan kunnian niiltä, jotka olivat mukana, olivat rankaisemattomuuden symboli, kautta maailman. Siitä syystä Magnitski-nimi on tunnettu kaikkialla. Minusta tämän parlamentin jatkuva vetomus Magnitski-lainsäädännön hyväksymisesti eurooppalaisella tasolla merkitsee oikeudellisen perustan luomista sanktioiden käyttöönotolla jotka kohdistuvat ihmisoikeusrikkojen kautta maailman. Meillä ei tulisi olla rankaisemattomuutta Rohingan tappajille Myanmarin alueella, raiskaajille Keski-Afrikassa tai tappajille, jotka tappavat, tappoivat Saudi-lehtimiehen. Me vetoamme jälleen siihen, että komissio ja ulkosuudenhallinto voivat luoda tällaisen lainsäädännön ennen tämän toimikauden loppua. Neuvosto tähän mennessä ei ole onnistunut toimimaan, mutta nyt tämä aloite saa tuulta alleen. Kiitoksia. Damna Ana Gomes. Do... Kiitos edustaja Ana Gomes, olkaa hyvä. Puhemies, olemme suurella enemmistöllä hyväksyneet eh, vaatimuksen siitä, että saamme eh, mietinnön ja sen aikaiseksi, että EU noudattaisi Yhdysvaltain esimerkkiä Magnitski-lain laatimisen suhteen. Kyse olisi symbolisesta teosta, kun taistelemme korruptiota vastaan sekä ihmisoikeus rikkomuksia vastaan. Komission tulisi ryhtyä toimiin, jotta todella taisteltaisiin samankaltaisia toimia vastaan silloin, kun kyseessä ovat samankaltaiset tapahtumat kuin Magnitskin murhan yhteydessä. Ihmisoikeuksia vahvistetaan huomisella äänestyksellä Euroopan parlamentissa ja Magnitskin nimen nimenomaan tulee olla tässä mukana. Kyse on yleismaailmallisesta laista, joka mahdollistaisi sen, että jäsenvaltiot todella noudattaisivat seuraamusjärjestelmää ja sanktioita. Monet hallitukset ovat ikään kuin vankeina, pankkivankeina korruptoituneiden rikollisten panttivankeina. Ja nyt elämme kuitenkin Washingtonissa sitten Trumpin kautta. Me haluaisimme, että tällaiset toimet todella tuomitaan. Un minut. Chair. Puhemies, hyvä komission jäsen Haan Milton Friedman sanoi, että yksi suurista erehdyksistä on arvioida politiikkaa ja ohjelmia aikomusten perusteella sen sijaan, että arvioitaisiin sitä tulosten mukaan. Muinaisen Kreikan peloponnesolaissodista nykyhetken Valko-Venäjään, Iraniin, Myanmariin ja Pohjois-Koreaan ja Venäjään. Todistusaineisto osoittaa, että seuraamukset, jotka kohdistuvat kokonaisiin maihin, harvoin – saavat aikaan haettuja ulkopolitiikan tavoitteita. Usein kollektiiviset rangaistukset johtavat lisääntyvään kollektiivisuuteen. Viattomat kansalaiset maissa, joita koskevat seuraamukset, tulevat yhä riippumaisemmiksi sisäisistä sortajistaan ja siksi, että valtio tarjoaa perustarveluita vastineena sille, että heiltä viedään sosiaalisia ja poliittisia vapauksia. Vaparimarkkinoiden ajajana olen aina uskonut siihen, että yksilöllä on vastuu. Ja tästä syystä meidän pitäisi edistää järkevämpää, älykkäämpää seuraamuspolitiikkaa, jota varmistetaan se, että seuraamukset ovat laillisesti vankkoja ja vaikuttavat tehokkaasti niihin yksilöihin, jotka rikkovat oikeuksia kautta maailman. Kiitos edustaja Basir, Edustaja Shake, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, President, Commissioner and Kiitoksia, hyvä puhemies. Hyvä komissaari, hyvät kollegat. On vaikea uskoa, että on kulunut miltei yhdeksän vuotta siitä, kun ensimmäisen kerran esitin tarkistuksia eurooppalaiseksi Magnitski-lainsäädännöksi. Ja tämä kiireellisyys meille saada aikaiseksi EU-laajuinen älykäs mekanismi, jonka avulla EU ihmisoikeusrikkojat yksittäin saataisiin oikeuden vastuuseen on yhä kiireellisempi. Koita huomioon, että YK on turvallisuusneuvosto on halvantu usein vetoista. EUn tulisi osoittaa johtajuutta ja liittyä näiden halukkaiden koalition, koalition Lännen, Kanadan ja Baltian maiden kanssa, joilla nyt jo on Magnitski-lainsäädäntöä olemassa. Kohdennettu ihmisoikeussanktio mukaan lukien maahantulokiellot ja varojen jäädytys ja lisäksi näiden ihmisten nimeäminen. Silloin kun kysymys on kaikkein räikeimmistä ihmisoikeusrikkomuksista, onko kyseessä valtion tai sen ulkopuoliset toimijat, voi olla todella merkittävässä asemassa, jos erotellaan myös rangaistukset, jotka kohdistuvat yksilöihin tai kokonaisiin väestönosiin. Eliitti usein on mukana tämän kaltaisessa ihmisoikeusrikkomuksessa. Eliitti, joka voi ostaa kiinteistöjä Euroopasta, lähettää lapsensa huippuyliopistoihimme tai mennä ostoksille ihan niin pääkaupunkeihimme. Me emme voi sallia tämän jatkuvan, kun kysymys on lehtimiesten murhaajista tai naisten raiskaajista. Kun puhutaan sanktiojärjestelmistä, meidän tulee katsoa myös itseämme peiliin, sillä ilman sillä vaikka sanktiot ovatkin käytössä, Syyriasta oli moni kävi Italiassa, EU-yritykset e rakentavat siltoja ja kemikaaleja viedään esimerkiksi Belgiasta ulkomaille, vaikka ne ovat kiellettyjä. E, tämä uskottavuutemme on vain yhtä uskottavaa kuin kaikkein heikoin lenkki omassa käyttäytymisessämme. Minusta meillä on tärkeää saada aikaiseksi horisontaalinen ihmisoikeussanktiojärjestelmä, mutta se ei voi koskaan korvata tarvetta asettaa tekijät vastuuseen rikosoikeudellisesti kansallisissa tuomioistuimissa. Nyt on korkea aika lopettaa rankaisemattomuus. Jos me hyväksymme tämän lainsäädännön, se olisi myös pieni askel kohti oikeudenmukaisuutta Sergeille. Edustaja Lochbiller, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Se, että luodaan EU-laatuinen seuraamusmekanismi henkilöille, jotka ovat vastuussa ihmisoikeusrikkomuksista, me lähetämme hyvin selkeän viestin. Ihmisoikeuksien rikkomukset ovat sellaisia, että niihin aina tullaan puuttumaan. Prioriteettina täytyy olla aina rikosoikeudellisen tekijöiden vastuusen saattamisen, mutta on puututtava myöskin sellaisissa tapauksissa asioihin, joissa tekijät voivat välttää vastuuseen vetämisen. Me olemme puhuneet pitkään seuraamuksista. Ensimmäisiä maahanmuuttokieltoja, jotka liittyvät ihmisoikeusrikkomuksiin, liittyi nigerialaisen ympäristöaktivistin Kenzaro Vivan eh, surmaamisen yhteydessä vuonna 1995. Tänään kysymys on siitä, että näiden ma- maahantulokieltojen ja tiliensä jäädyttämisen menetelmiä käytetään tekijöitä vastaan avoimella ja asianmukaisella systemaattisella järjestelmällä. Siksi on tärkeää, että seuraamuspäätökset ovat sellaisia, että niihin voidaan myöskin voidaan esittää valituksia tuomioistuimissa. On tärkeää, että on olemassa julkisesti seurattavissa olevia menettelyjä ja tärkeää on, että yhteisön, yhteis, kansalaisyhteisön organisaatiot voivat osallistua tähän toimintaan ja varaa tähän. Edustaja Lohbiller, hyväksyttekö vihreän kortin kysymyksen? Högmartelta. Olkaa hyvä. Mike. Mikrofoni, olkaa hyvä. Yes. Mr. Speaker, I... Niin, kiitoksia, hyvä puhemies. Haluaisin ottaa esille kysymyksen siitä, miksi vihreät eivät halunneet tukea sitä, että tämä lainsäädäntö nimettäisiin Magnitski-lainsäädännöksi ei pelkästään siksi, että sillä on symbolinen merkitys, mikä on tietysti aivan itsestään selvää, vaan siitä syystä, että se on tapa määritellä se, miksi meillä tällaista lainsäädäntöä on, miksi tämä täytyy ottaa käyttöön ja tämän viesti niille, jotka käyttävät rikollisuutta itsensä rikkaaksi tekemiseksi. Miksi ette voi tukea sitä, että tällä lainsäädännölle annettaisiin sille kuuluva nimi? Äh, Kiitos kysymyksestä. Ihmisoikeuksien alivaliokunnassa, jossa hyvin kattavasti poliittiset ryhmät keskustelivat asiasta, käytiin keskustelua tästä asiasta vain yksi tapaus kautta maailmaa, nimittäin Yhdysvaltain laki, joka on saanut Magnitsin tapauksen nimensä kaikki muut lait, jotka ovat hyviä, päteviä lakeja, esimerkiksi Kanadassa, niillä on nimessään äh, tällaista kuuluvaa terminologiaa se oletus siitä, että tämä laki olisi vähemmän tärkeä tai se ottaisi vähemmän huomioon, jos sillä ei nimessään ole tätä nimeä. Ja pahoittelen sitä, että valiokunnan kokouksessa ei puhuttu siitä, että luonnollisesti me voimme viitata päätösosamatekstissä itse Magnitsinkin tapaukseen, joka oli ratkaisevan tärkeä koko tämän seuraamusjärjestelmän kehittämiselle. Kiitos, edustaja Trotsinski. Yksi minuutti. monsieur le président Kiitoksia. puhemies. Jos meidän täytyy ottaa käyttöön sanktiot ihmisoikeusrikkomuksista, niin Euroopan unionin ei niitä ehdottomasti kannata ottaa käyttöön. Ihmisoikeuskunnioitus koskee jäsenvaltioita ja maahanmuuttokysymyksissä tai ideologisissa kysymyksissä esimerkiksi Puolassa tai Unkarissa nämä asiat on otettu oikein esille. Meidän täytyy katsoa sitä, mitä poliittiset vastustajamme tekevät ja meidän, jos haluamme viedä eteenpäin ihmisoikeuskysymyksiä, niin meidän tulee katsoa myös sitä, mitä poliitikot saavat tässä suhteessa aikaan ja millä tavalla pyritään näin piilottamaan todellinen uhka, joka uhkaa eurooppalaisia, eli radikaali islamismi ja naisten oikeuksien väheneminen terrorismi ja islamilainen terrorismi on ollut Ranskassa to- arkipäivää viimeiset 20 vuotta. Se todellakin uhkaa ihmisoikeuksia. Miksi emme ota esille sitä Euroopan neuvosto, joka pyrkii näitä samoja oikeuksia takaamaan, pyrkii pelkästään ihmisoikeustuomioistuimen avulla ottamaan esille toisenlaisia päätöksiä. Se on myös kieltänyt sen, että jatkuvasti voitaisiin tutkia vankiloissa vierailijat. Ja kun tarkastellaan tätä ylikansallista rakennetta, joka nyt pyrkii tätä asiaa hoitamaan, niin sitä me emme voi missään tapauksessa hyväksyä. Andri Kiene, un min. Edustaja Andri Kiene, yksi minuutti, olkaa hyvä. all are well aware. Me olemme kaikki tietoisia päätöslauselman luonnoksen kontekstista. Viro, Latvia, Liettua, Yhdistynyt kuningaskunta, Kanada ja Yhdysvallat ovat säätäneet Magnitskin lain ja hallitukset voivat näin ryhtyä täsmäseuraamuksiin silloin, kun kyse on ihmisoikeusrikkomuksesta ja vakavista rikkomuksesta. Euroopan parlamentti on toistuvasti vedonnut sen puolesta, että saisimme EUn laajuisen vastineen tälle. Tämä on toteutettava EUn tasolla ilman lisäviivytyksiä. Vetoan korkean edustajan Mogherinin, komission ja julkisuuden hallintoon, jotta saisimme lainsäädäntöaloitteen EUn Magnitski-laiksi vielä ennen kuin tämä lainsäädäntökausi loppuu. Katson vankasti, että olemme kuunnelleet jo riittävästi erilaisia tulkintoja EUn sanktioista ja nyt tämä käytäntö tulisi jo päättää. Kiitos. Bim. Dom... Kiitos edustaja Assis. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Euroopan unioni tänään on maailman tärkein viitte kohta, kun puhutaan ihmisoikeuksien suojelusta. Eli toista Mm, paikkaa maailmassa, jossa oltaisiin yhtä huolestuneita ja kiinnostuneita ihmisoikeuksista yksilöt, ihmisoikeusjärjestöt kautta maailman katsovat ihmisoikeuksien kysymyksissä EUn suuntaan, koska he tietävät, että heitä kuullaan täällä ja mahdollisuuksien mukaan myös puolustetaan. Mutta tämä poliittinen moraalinen auktoriteetti on uskottava vain silloin, kun sillä on välineitä jotka mahdollistavat sen, että ei ole rankaisemattomuutta sellaisessa tapauksessa, että on ihmisiä, jotka rikkovat ihmisoikeuksia tai ovat, ihmisoikeuksia tai ovat korrupteja, korruptoituneita. Meidän täytyy olla toiminta, joka menee pitemmälle kuin diplomaattinen painostus, ja se edellyttää sitä, että sovelletaan myöskin seuraamuksia, että vahvistetaan seuraamuksia, niistä niistä voimakkaampia ja erikoistuneempia ja tätä kautta me voimme vahvistaa mainettamme siinä, että me olemme ihmisoikeuksien viitekohta. Edustaja Puhemies, arvoisat jäsenet, meidän ihmisoikeuspolitiikkamme tulisi perustua tiettyille periaatteille, jotka ovat varmasti hyvinkin yksinkertaisia. Ensinnäkin on tuettava niitä, jotka puolustavat meidän arvojamme. Täytyy tunnistaa ne, jotka haluavat meille hyvää. Täytyy kunnioittaa niitä jotka puolustavat muita, esimerkiksi kristittyjä kaikkialla maailmassa, joita, jossa heitä uhataan. Sitten on tiettyjä henkilöitä, jotka meitä huolestuttavat. Kyse on esimerkiksi niistä henkilöistä, jotka puolustavat oikeutta elämään. Sehän on kaiken perustana. Tietysti poliittisia konflikteja täytyy pyrkiä liennyttämään. Euroopan unionin täytyy puuttua humanitaarisesti silloin, kun se on tarpeen ja silloin, kun epäoikeudenmukaisuus vallitsee, siihen on puututtava. Mutta tässä tapauksessa ei voida puhua mistään universaaliudesta, vaan kyseessä ovat ihmiset kaiken tämän kehityksen takana. Kenties Algeria tulee huomenna keskusteluun. Edustaja Sargentini, olkaa hyvin. Kiitoksia, puhemies. Hyvä puhemies, aiemmassa elämässäni ja myös Euroopan parlamentin jäsenenä olen kahdeksantoista vuotta ollut tekemässä sanktioita Zimbabwea vastaan. Kysymys oli niin sanotuista älykkäistä sanktioista, mutta joka vuosi aina helmikuussa neuvostossa Euroopan jäsenvaltiot taistelivat keskenään ja lykkäsivät näitä sanktioita vielä yhdellä vuodella eteenpäin. Kun kuuntelen kollegoita täällä, kuuntelee siltä, että on ihan helppoa ottaa käyttöön uusi eurooppalainen sanktiojärjestelmä, mutta vielä helpompaa lykätä sitä eteenpäin. Mutta niin yksinkertaistaan tämä ei ole. Kuten näemme, myös Alankomaiden hallitus on ryhtynyt aloitteisiin, mutta erittäin matalan profiittin aloitteeseen viime marraskuussa – niin, että saataisiin kaikki jäsenvaltiot yhden, yhteen linjaan ja saataisiin tällaiset kohdennetut sanktiot. Mutta mitä täällä ole saatu aikaiseksi. Nähdään, miten vaikeaa se on. Kaikki voitte tietysti väittää täällä, että se on yksinkertaista ja että kunhan sille annettaisiin vain nimi. Mutta näinhän asia ei ole. Kiitos, edustaja Arnott. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies ihmisoikeudet, mitä kaikkea niiden alle laitetaankaan. Eli kopioidaanko nyt Yhdysvaltain lakia, Magnitskin lakia jonka ainoa tarkoitus oli eh, painostaa Venäjän viranomaisia ja henkilöitä raskailla pakotteilla. Kyse on Yhdysvaltain puuttumisesta ja siitä, että estetään Venäjää omaksumasta omaa alueellista rooliaan. Jos haluamme ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa ja sanktioita johtajille, jotka eivät tähän alistu, niin haluaisitte toteuttaa sellaista vaikutusvaltaa, jota vain joillakin jäsenvaltioilla EU:ssa tällä hetkellä on. Tämä on teko, tekopyhyyttä. Tiettyjen maiden johtajat äh, varmasti sitten säästyvät näiltä seuraamuksilta, kun Euroopan talous kärsii. Tässä ajetaan vain etuja äh, sen mukaan, onko jäsenvaltio vahvassa vai heikossa asemassa. Nähdäänkö asiat mustina vai valkoisina? Kiitos. No, Salafranca on... Edustaja Salafranca, yksi minuutti. Kiitos. Vuodesta 1990 vuosi, EUn ja Argentinan välisessä sopimuksessa oli demokratiaa koskeva lauseke, ja siitä lähtien eh, tätä on käytetty suhteessa kolmansien maihin. Tämä lauseke on tärkeä säännös ja se on sitä, että ollaan sitouduttu ihmisoikeuksien rikkomuksiin ja perusoikeuksiin. Tässä on kuitenkin kaksi ongelmaa, nimittäin toimeenpano, joka ei ole välitöntä, ja viivä, viivästyminen päätösten hyväksymisessä. Vaikka olemme kuitenkin ilmoittaneet eh, siitä, että on tämä yksimielisyyssääntö monia, jotka pystyvät tekemään päätöksiä yhdessä yössä. Tämä on tärkeää siksi, että on saatava aikaan eh, seuraamusjärjestelmä, joka koskee ihmisoikeusrikomuksia. Ja tätä kautta voitaisiin saada aikaan se, että Euroopan unioni olisi johdonmukaisempi periaatteessa noudattamisessa, että se kunnioittaisi enemmän maailman näyttämöllä ja että se olisi myöskin uskottavampi. Kiitos. Sitten edustaja Piri. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Ik juich dit voorstel toe. De bescherming van mensen... Ihmisoikeuksien suojelu on yksi kaikkein tärkeimpiä arvoja Euroopan unionissa. Valitettavasti Euroopan unioni ei kuitenkaan aina kykene yhdessä toimimaan ja asettamaan vastuuseen niitä, jotka rikkovat näitä oikeuksia. Tämänhetkinen ehdotus, jossa kysymys on räikeistä ihmisoikeusrikkomuksista, eurooppalaisesta sanktiojärjestelmästä, jossa myös varat jäädytettäisiin, on erittäin hyvä ehdotus. Siinä on kaksi hyvää etua ihmisoikeusrikkoja otetaan kiinni ja heitä rangaistaan juuri siinä kohdassa, mikä heitä vahingoittaa eniten. Meidän yhteisten sanktioiden neutraalius on tärkeää, jotta ne depolitisoidaan. Ja siinä Euroopan unionin täytyy onnistua. Siitä syystä odotan ehdotonta komission ehdotusta, jotta voimme näin puolustaa ihmisoikeuksia, joka on universaalinen oikeus. Edustaja Hautala Kiitos puhemies. Tänään maailma on kokenut autokraattisten hallitusten ja vahvojen johtajien äh, virran. Nyt meidän on omilla välineillämme reagoitava tähän muutokseen. Tällä viikolla parlamentti on ottanut kantaa ja Venäjän, Kiinan, Turkin, Nicaraguan ja Kasakstanin kaltaisissa maissa tilanne on epädemokraattinen ja kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteet ovat nyt vaarassa. EUn ihmisoikeusvälineiden on siis muututtava tilanteen vaatimalla tavalla. EUn kattava seuraamusjärjestelmä ihmisoikeusrikkomuksesta on jo nyt viivästynyt, sen täytyy onnistua. Uuden järjestelmän on oltava juridisesti aukoton ja sen on vastattava korkeampia vaatimuksia. Listojen täytyy pohjautua näytölle ja avoimen lähteen tiedoille ja listojen on oltava oikeuspohjaisia eikä suinkaan niin, että huomioidaan vain geostrategiset edut. Tämä on ainut tae legitiimiydestä. Emme halua nähdä symmetriaa Yhdysvaltain lainsäädännön suhteen. Siinä ei ole riittäviä oikeussuojakeinoja olen hyvin kiitollinen korkealle edustajalle ja neuvostolle siitä, että ne ovat omaksuneet avoimen lähestymistavan tähän mahdolliseen uuteen välineeseen ja ymmärtävät, että kyse on hyvin monimutkaisesta järjestelmästä, joka on otettava käyttöön. Meillä ei ole varaa epäonnistumiseen. Kiitos. Sitten edustaja Silstra. No, no este domnul Kelam. Edustaja Kelam, edellinen ei ollut paikalla. Yksi minuutti, edustaja Kelam arvoisa you very much, puhemies. EUn ministerit ovat lopultakin päättäneet luoda globaalin ihmisoikeuksien seuraamusjärjestelmän. Mutta se olisi tehokas ja tuntuva. Se vaatii sitä, että se pannaan toimeen johdonmukaisesti ja tehokkaasti kaikkien sen valtioiden taholta. Pidän hyvänä sitä, että luovuttaisiin yksimielisyyden periaatteessa tällä alueella, mutta sillä ehdolla, että se ei johda siihen, että sovelta valikovasti pannaan tätä toimeen. Tämän toimivan täytyy olla sitten kaikkien osalta sitovaa. Tähän mennessä Euroopan parlamentin päätöksestä ollaan jäljessä luoda tällainen EUn Magnitski-lista ja toiminta on ollut todella hidasta. Vain muutama jäsenvaltio on seurannut Yhdysvaltain kongressin päätöslauselmaa. Ja minusta on erittäin tärkeää, että pidetään tämä nimi Magnitski, jolla on symbolinen ja yleismaailmallinen merkitys. Ja on häpeällistä, että Venäjää tähän asti ei ole lisätty maana, joka laittaisi mustalistalle, että harjoittaa rahanpesua ja rahoittaa terrorismia. Androlakis. Edustaja Lakis, yksi minuutti, olkaa hyvä ευρωπαϊκή ένωση παραμένει κύρια δύναμη περάσπισης Periaatteessa EU on ihmisoikeus suojelina maailman huippua ja keskustelu siitä, että otetaan käyttöön sanktiojärjestelmä, joka kohdistuu ihmisiin kautta maailman ja hallituksiin, jotka rikkovat ihmisoikeuksia, on valtava haaste ja meidän tulee kaikkien vastata myönteisesti, jotta voimme lisätä uskottavuuttamme kansalaistemme silmissä, jotka katsovat meihin. Meidän tulee myös varmistautua siitä, että tietyt ehdot täytetään – me emme saa sallia sitä, että neuvostossa tietyt jäsenvaltiot ajavat omia etujaan ja jotkut sanovat, että esimerkiksi Lähi-idässä ei ole mitään ihmisoikeuksia, kun taas vasemmisto ei usko, että on humanitaarista kriisiä Venezuelassa, jossa miljoonat ovat paenneet maasta ja perushyödykkeitä puuttuu. Eli meidän täytyy siis suojata ihmisoikeuksiamme, niistä ei voi neuvotella. Edustaja Stetina, yksi minuutti puhemies, hyvät naiset ja herrat. Tämä parlamentti ei nyt ensimmäistä kertaa vetoa äh, globaalin seuraamusjärjestelmän puolesta ihmisoikeusrikkomusten tapauksessa Liettua, Latvia, Viro, Kanada ja Yhdysvallat ovat jo lainsäädäntöä laatineet ja sen tulisi olla Magnitski-laki. Mietinnössä kehotetaan komissiota ja ulkosuhdehallintoa valmistelemaan lainsäädäntöaloitteen Magnitski-laiksi. Näin olisi mahdollisuus määrätä esimerkiksi maahantulokieltoja tai varojen jäädyttämismääräyksiä silloin, kun kyse on näistä rikkomuksesta. Tuen täysin tätä EU-mekanismia, joka olisi tehokkaampi, kun pyrittäisiin rankaisemaan yksilöitä ihmisoikeusrikkomuksesta. Jos Eurooppa seisoo nyt omien arvojensa äh, puolesta, niin me emme voi sallia tällaista käytöstä. Muutoin meidän auktoriteettimme siitä kärsii. Oroga compe damna Rodriguez. Edustaja Rodriguez, olkaa hyvä. Kiitos, puhemies, komission jäsen ei voi olla rankaisemattomuutta niille, jotka tapavat eh, ihmisiä uskon nimissä tai jotka harjoittavat aseiden salakauppaa tai murhaavat toimittajia. Olipa heillä rahaa miten tavoin tahansa. EUn ei pidä antaa suojaa niille, jotka rikkovat ihmisoikeuksia. Meidän täytyy luoda lainsäädäntö, joka on niiden ihmisten intressien vastaista, jotka eivät kunnioita ihmisoikeuksia. On aika liittyä muiden maiden rintamaan ja muiden alueiden kanssa samaan rintamaan, jotka ovat toimineet samalla tavoin. Me tarvitsemme erityistä järjestelmää, jolla rankaistaan toimijoita. Ei riitä, että käytämme puheenvuoroja ja että no, puheemme ovat voimakkaita, mutta tärkeää on, että on sisältöä myös siinä, miten rankaistaan. Ja sitten menettely ilman puhujalistaa. Seitsemän kollegaa on nyt pyytänyt puheenvuoroa. Pyydän, että ette ylitä yhden minuutin puheaikaa. Ensimmäinen Tempie zaznaczę, że nie wierzę w sankcje. Nie wierzę w sankcje jako Puhemies, täytyy sanoa, että minä en usko sanktioihin. Se ei varmaankaan voi olla ainoa keino painostaa eri toimijoita. Enkä usko myöskään päätöslauselmien tehoon. Mitä enemmän niitä laaditaan, niin sen vähemmän tehoa niillä on. Minä olen valko valtuuskunnan johdossa ja tiedän, että on hyvin tärkeää käyttää erilaisia välineitä, jotta todella painostuksella päästään tuloksiin. Ennen kaikkea täytyy kuitenkin keskustella ja käydä vuoropuhelua, täytyy kiinnittää huomiota tiettyihin äh, valtioiden erityispiirteisiin silloin, kun käytämme näitä erinäisiä välineitä. Halusin tänään vastustaa sitä, että näitä päätöslauselmia käytetään niin paljon, että syntyy suorastaan inflaatiovaikutus. Täytyisi olla myös muita välineitä, muita konsteja, joilla voitaisiin painostaa ja voitaisiin myös päästä tuloksiin. Domnu Mavrides. Edustaja Mavrides, olkaa hyvä. Mr. Mavrides. Kiitoksia, hyvä puhemies Minäkin vuorollani haluaisin painottaa sitä, miten tärkeää on luoda tällainen järjestely, joka kattaisi kaikki rikoksiin syyllistyneet, kuten myöskin hallitukset. Tärkeää on myös se, että tämän järjestelmän täytyy olla puolueeton ja tehokas. Jos rikoksia tehdään eu alueella, niitä voidaan luonnollisesti myös tehdä EUn ulkopuolella ja tekijä voi olla vaikka Venäjällä tai Turkissa. Mutta tähän asti ne toimintamme ei kuitenkaan osoita, että kaikki tekijät olisi kohdeltu samalla tavalla. Tulevaisuus näyttää, miten tämän käy. On kuitenkin ihan selvää, että me emme kuitenkaan suhtaudu kaikkiin tekijöihin samalla tavalla – Euroopassa. Esimerkiksi kristinuskon vainoaminen Kyproksen pohjoisosassa on rikos ja kukaan ei sano siitä yhtään mitään. Edustaja Tomasic. Ihmisoikeuksia on rikottu monissa maissa, joiden kanssa meillä on diplomaattiset ja kauppasuhteet myöskin aiemmissa jäsenvaltioissa. Usein Euroopan johtajat sanovat, että EU on arvoyhteisö. Minun on kuitenkin myönnettävä, että me olemme kuitenkin usein te, te, olleet aika välttämättömiä. Meillä pitäisi olla seuraamuksia ihmisoikeusasioissa, koska samat selkeästi sopimusrikkomuksia. Siksi meillä on olemassa myöskin Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, mikä me tarvitse mitään uusia mekanismeja. Pelkään pahoin sitä, että niitä käytettäisiin jäsenvaltioiden kurin saattamiseen, jotka eivät jaa e-, Brysselin näkemystä, mikä on Euroopan unioni. Ja silloin me sitten jättäisimme kiinnittämättä huomion tila- tilanteeseen maissa, jotka jakavat tämän federalistisen näkemyksen. Tehokkaat mekanismit, jotka soveltuvat kummassa maihin, voisivat olla yhteydessä kaupeen muihin sopimuksiin näiden maiden kanssa. Edustaja Sole. Thank you, President. For the EU... Kiitos puhemies. jota EU olisi uskottava, ja puolustaisi ihmisoikeuksia kautta maailman, tarvitaan muutakin kuin sanoja, tarvitaan tehokkaita välineitä. EUn seuraamusjärjestelmä, silloin kun toimija on valtiollinen tai ei, on näin ollen välttämätön. Yhdysvallat on ollut eturintamassa suojelemassa ihmisoikeuksia maailmanlaajuisesti tältä osin. EU EUn pitäisi toimia kuitenkin vastuullisena kansainvälisenä toimijana niin, että käytettäisiin välineitä sellaisia rakenteita vastaan, jotka rikkovat ihmisoikeuksia. Näin elämä olisi hieman hankalampaa niille, jotka ovat vastuussa tai ovat mukana ihmisoikeusrikkomuksissa. Näin voisimme myös tukea väärinkäytösten uhreja ja ihmisoikeuspuolustajia ja taistella rankaisemattomuutta vastaan. Kaikista näistä syistä vetoan neuvostoon, jotta se pääsisi nopeasti sopimukseen tästä äh, järjestelmästä. Haji Giorgio. Haji Giorgio, olkaa hyvä. Hyvä puhemies, hyvät kollegat, Emme voi toimia tehokkaasti ihmisoikeusasioiden puitteissa, jollei meillä ole jonkunlaisia sanktioita. Mm, mm. Mutta nämä sanktiot täytyy ottaa käyttöön vasta sen jälkeen, kun on käyty demokraattinen keskustelu sen valtion kanssa, joihin sanktiot suunnataan. Minun uskoakseni onnistumme kehittelemään keskustelua myös näiden maiden väestöjen kanssa – ja jos tällaista keskustelua ei käydä, niin sanktioita saatetaan pitää ei-rakentavina sellaisina. Today, the global trend Puhemies, nyt kansainvälistä lakia vaarannetaan ennen kaikkea ihmisoikeusrikkomuksella. Monenvälisyys on uhattuna lukuisissa maissa. Yhdysvallat näyttää tässä tietä. Tässä yhteydessä onkin oleellista, että EUn ulkopolitiikassa keskitytään jatkossakin ihmisoikeuksiin, demokratiaan ja oikeusvaltion periaatteisiin. Olen tyytyväinen, että ajatus ihmisoikeus seuraamusjärjestelmästä etenee. Seuraamukset voivat olla vankka väline, mutta on tärkeää, että ne todella ovat täsmällisiä ja tehokkaita. Johdonmukainen seuraamusjärjestelmä Euroopan tasolla on näin ollen askel oikean suuntaan kun edistystä nyt tapahtuu Euroopan tasolla. Se muistuttaa minulle, että jos Brexit toteutuu, niin yhdistynyt kuningaskunta ei voi osallistua tällaiseen myönteiseen politiikkaan. Kun Brexit-neuvottelut alkoivat, konservatiivihallitus on ollut erityisen kyyninen ulkopolitiikassa. Teresa May on pitänyt Trumpin ja Erdoganin kättä ja Liam Fox on ollut kauppamatkalla Duerten vieraana, tunnustetun murhaajan vieraana Filippiineillä. 28 jäsenvaltiota tekee yhteistyötä seuraamusjärjestelmän puolesta. Se on paljon tehokkaampaa kuin yksi epätoivoinen saarivaltio. Edustaja Miranda, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Seuraamusjärjestelmä Euroopassa, kalitimiskan rikkomukseen, on siis todellakin välttämätön, mutta ennen kaikkea olisi välttämättä, että jatkettaisiin sellaisella visiolla, joka liittyy se rankaisevan toimintaan sille kolme maata. Marokko, Rifin tapauksessa, siinä on lukuisia aktivisteja on tuomittu ja he ovat puolustaneet sosiaalisia oikeuksia ja ilmaisuvapautta. Ja komissio sen sitten Länsi-Saharan tapaus, jossa on poliittisia vankeja, ja jotka ovat tällä hetkellä Nälkällä koskee sitten Turkin tapaus, jos tulemme keskustelemaan Turkista. Poliittisia johtajia on vankiloissa, akateemisia henkilöitä, toimittajia. Ja sitten Israel. Mitä sitten Israelin osalta olisi tärkeää katsoa tätä asiakasta, asia, joka on niin mutkikas, koska on olemassa kaupallisia jotta kuitenkin YK on taholta esimerkiksi on tuomittu iskut Gaasaan ja on puhuttu, että on rikoksia ihmisyyttä vastaan. Ja todellakin on nämä marsseja, joita on kohdistettu iskuja, on kohdistettu iskuja ja näissä on mukana lapsia. Komission jäsen Han voi esittää tämän keskustelun päätteeksi johtopäätöksensä. Olkaa hyvä. Yes, Kiitos puhemies. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, salikaa minun aluksi kiittää tästä äärimmäisen arvokkaasta, hyödyllisestä ja ajankohtaisesta keskustelusta. Ja haluaisin käyttää tilaisuutta kiittääkseni vielä kerran kaikkia puheenvuoroja, eh, kaikista kommenteista ehdotuksista. Tämä jälleen kerran osoittaa sen, että mahdollinen maailmanlaajuinen ihmisoikeuksien seuraamusjärjestelmä olisi mielenkiintoinen välttämätön ja myöskin mutkikas asia, joka vaatii hyvin tarkkaa pohdintaa. Keskustelussa keskitytään erinäisiin avoimiin kysymyksiin, joita pitäisi pohtia ja joiden pitäisi mahdollistaa se, että saataisiin aikaan valistunut ratkaisu asiasta. Tämä keskustelu jatkumaan neuvostossa ja Pyydämme tietysti kaikki osallistumaan rakentavasti tähän keskusteluun ja loppullinen päätöshän täytyy tehdä yksimielisesti. Tässä syystä haluan ilmaista arvostukseni sille, että osoitettiin kiinnostusta näin ajankohtaiselle asialle. Ehm, vă anunț că am primit eh, cinci propuneri de rezoluție depuse pe bază. Olen saanut viisi päätöslauselma luonnosta tämän keskustelun päätteeksi. Keskustelu aiheesta päättyy. Äänestämme siitä torstaina. Trecem acum la seuraavaan kohtaan. Vuorossa on edustaja Pirin mietintö ja aiheena Turkkia koskeva vuoden 2018 kertomus. Odotamme paikalle neuvoston edustajaa Chottia, joka on jo matkalla Äh, muutama minuutti vielä odottelemme häntä, mutta annan esittelijälle puheenvuoron. Edustaja Piri. Thank you, Chair. Kiitoksia puhemies. Se, että on vankilasellissä 17 kuukautta ilman, että tietää mistä syytetään, on ihan todellisuutta tämän päivän Turkissa. Lokakuussa johtava Turkin kansalaisyhteiskunnan johtaja pidätettiin ja hän on moni Erdoganin noita vainojen uhreista. 15 muutta sai myöskin syytteet niskaansa viime viikolla. Heitä pidetään vastuullisena pyrkimyksestä vallankumouksen ja he, jos heidät pidetään syyllisinä, ja saavat elinkautisen vankeusrangaistuksen. Syytökset käsittelevät vuonna 2013 hallituksen vastaisia protesteja, niin että nyt pidetään kansainvälisen salaliiton osana. Kavala koskeva syytös koskee sitä, että ja todisteet koskevat sitä, että hän on tunnustanut esimerkiksi tilanneensa jonkun verran hedelmämehua tiettynä päivänä, mutta näillä todisteilla ei ole sen kummempaa painoarvoa. Naurattaisihan tämä, jollei asia olisi niin vakava. Tälle tasolle nimittäin Turkin demokratia on laskeutunut. Mikä on vastaus, joka EU antaa kaikkeen tähän? Mikä on se vastaus, joka annetaan räikeisiin ihmisoikeusrikkomuksiin naapurimaassamme? Viimeisten viiden vuoden aikana Euroopan parlamentti on ollut johtoasemassa, kun se on puolustanut ja pyytänyt myös komissiota neuvostoa käyttämään kaikkia niiden käytettävissä olevia työkaluja, jotta välitettäisiin voimakas viesti presidentti Erdoganille ja estettäisiin lisätaantuminen. Ja toisaalta osoitettaisiin Turkin kansalaisille, että me pitäydymme ihmisoikeus- ja oikeusvaltioperiaatteessa vapauden puolella ja EU on heidän puolellaan. Mutta tähän mennessä eurooppalaiset johtajat eivät ole hoitaneet työtä kunnolla. Turkki on jäänyt meidän huomiomme ulkopuolelle. Sitä ei enää mainita, paitsi silloin kun EU-kansalaista on kysymys. Hallitusten johtajat ovat ilmeisesti hyväksyneet sen, että tilanne Turkissa on sellainen kuin on. Meidän vetomuksemme perusoikeuksien kunnioittamisen kaikuvat kuurolle korville ei pelkästään Ankarassa, vaan myös EU-pääkaupungeissa. Tämän parlamentin äärikantoja ei otettu lainkaan huomioon oikeusvaltioperiaate on romuttunut. Turkki on pidättänyt enemmän lehtimiehiä kuin mikään ja sen lisäksi uusi per- perustuslaki vain vahvistaa Erdoganin autoritarismia. Tästä syystä me vaadimme neuvostoa virallisesti keskeyttämään liittymisneuvottelut Turkin kanssa, ei sen puolen, että nyt kukaan olisi vakavasti ottanut mitään liittymistä tämänhetkisissä olosuhteissa, mutta jatkuvat keskustelut EU-integraatiosta presidentti Erdoganin kanssa eivät ole hyvä asia. Me haluamme tietää, mitä Turkki tekee Osman Kavalalle tai oppositiojohtajan eteen, joka on ollut kaksi ja puoli vuotta vankilassa, tai muita parlamentin jäseniä, tai, tai kymmenet tuhannen ihmisille, jotka on pidätetty ilman oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä lgbt yhteisön edustajille. Mitä se tekee niiden rohkeiden turkkilaisten naisten hyväksi, jotka 8.3. menivät kaduille ja joita ammuttiin kumiluodeilla poliisin toimesta? Neuvoston hiljaisuus ruokkii Erdoganin totalitarismia. Se ruokkii myös pettymystä, joka Turkin demokraatit tuntevat. Nyt täytyy keksiä strategia, ja se voidaan aloittaa nyt tänä perjantaina, kun teillä on Turkin ulkoministerin kanssa kokous. Ja hyvä puhemies, sallika, että kiitän tässä yhteydessä myös kaikkia kollegoita, kollegavarjoesittelijöitä, jotka ovat työskennelleet tämän asian parissa viimeisen viiden vuoden ajan hyvässä yhteistyössä. Toivon voimakkaasti, että myös huomenna kykenemme ylistämään tämän talon ja välittämään voimakkaan viestin eurooppalaisille johtajillemme. Kiitoksia. Well, thank you, Kati. Kiitos, Kati. Nyt pyytäisin neuvoston edustaja Chottia käyttämään puheenvuoron neuvoston nimissä. Olkaa hyvä. Push the button. Yep. Yep. Now, yes. Uh Puhemies, arvoisat jäsenet, kiitos kutsusta osallistua tähän keskusteluun tänään. Keskustelemme Euroopan parlamentin vuoden 2018 Turkki-kertomuksesta ja niistä aiheista, jotka meitä kaikkia kiinnostavat ja huolestuttavat. Panemme merkille ne selkeät viestit ja huolenaiheet, joihin päätöslauselmassa viitataan. Me seuraamme Turkin sisäisen tilanteen kehittymistä tarkkaavaisesti, ennen kaikkea sitä, miten perustuslaillisia muutoksia toteutetaan. Erityisen huolestuttava, aivan niin kuin useassa otteessa olette todenneet, on se, että oikeusvaltion ja perusoikeuksien kunnioittamisen alalla on tapahtunut takapattia. Tätä komissio vuonna 2018 myös korosti omassa laajenemispolitiikka-raportissaan. Tämä näkyi selkeästi myös neuvoston johtopäätöksissä ja parlamentin mietinnössä, jota nyt käsittelemme. Kesäkuun 2016 päätelmissä neuvosto vahvasti tuomitsi 15. päivän kesäkuun vallankaappausyrityksen tapahtumat osoitti solidaarisuutta Turkin kansalle ja Turkin demokraattisesti valituille elimille. EU tunnustaa sen vakavan turvallisuusuhan, joka Turkilla on ollut edessään. Kuitenkin suhteettomat toimet, joihin ryhdyttiin tämän epäonnistuneen vallankaappausyrityksen jälkeen, ovat nostaneet esille vakavia huolenaiheita. Turkki on loitontunut EU-sta ja tällä hetkellä emme voi toimia totuttuun tapaan. Te vetoatte sen puolesta, että virallisesti keskeytettäisiin jäsenyysneuvottelut Turkin kanssa. Muistutan kuitenkin, että neuvosto kesäkuun 18 päätelmissään totesi, että Turkin liittymisneuvottelut ovat käytännössä pysähtyneet juuri äsken mainittujen seikkojen takia. Samanaikaisesti olemme samaa mieltä kanssanne, että on tärkeää, etten sulje ovea Turkilta, vaan pidämme viestintäkanavat avoinna. Neuvosto katsoo, että avoin vuoropuhelu ja sitoutuminen yhteyksiin kun kyse on tärkeästä kumppanista. Monella alueella on jatkossakin tärkeää ja se on molempien osapuolten etujen mukaista. Viittaan aivan erityisesti niihin yhteisiin haasteisiin, joita meillä on vastassamme. Tarvitaan yhteistyötä keskeisillä aloilla, jotka koskettavat meitä molempia, esimerkiksi maahanmuutto, energia, maahanmuuttokysymykset, energia- ja kauppakysymykset. EU-Turkki-toimintaohjelma maahanmuuton ja pakolaiskysymysten hallinnoimiseksi sekä maaliskuun 2016 lauselmat äh, ovat äh, toteutusvaiheessa molempien osapuolten etujen mukaisesti. Nämä toimet ovat johtaneet siihen, että hukkumistapaukset merellä ovat vähentäneet. Olemme voineet hallita paremmin maahanmuuttovirtoja Turkin kautta ja parantaa myös äh, maahanmuuttajien tilannetta Turkissa. Meillähän on rahasto, johon edelleenkin panostamme. Neuvosto yhtyy parlamentin toteamiseen, toteamukseen siitä, miten tärkeässä asemassa Turkki on, kun ajattelemme maahanmuuttokriisiä. Ja kiitämme Turkkia sen ponnisteluista sekä tehokkaasta yhteistyöstä tällä alalla. Kuitenkin Turkin on sitouduttava siihen, että se normalisoi suhteensa Kyprokseen ja toteuttaa myös tilapäistä pöytäkirjaa laaditussa sopimuksessa. Haluan vakuuttaa teille, että puheenjohtajavaltio käsittelee näitä kysymyksiä jatkossakin turkilaisten kumppaniemme kanssa kaikilla tasoilla ja kaikissa yhteyksissä. Teemme kaikkemme, jotta voimme vakuuttaa Turkin siitä, että sen tulee pitää kiinni uudistuslupauksestaan. Kiitos. Kiitos. Ministeri Chot. Seuraavaksi komission jäsen Han. Olkaa hyvä. Mr. President. Uh, Puhemies, rouva ministeri, arvoisat jäsenet, aluksi haluaisin onnitella esittelijä Kati Pirja ja kaikkia varjoesittelijöitä, ei pelkästään tänä vuonna, vaan aiempinakin vuosina kaikista erinomaisista toimista, työstä Turkin osalta, joka on ehdokas jäsen ja joka on myöskin kumppani Euroopan unionille. Kun ajatellaan oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksia, kielteiset kehitykset, joita komissio on havainnut 2018 kertomuksessa, ovat jatkuneet. Ne ovat lisääntyneet tänä vuonna ja näyttävät myöskin huolestuneesta siitä, mihin suuntaan kehitys on menossa. Se, että äskettäin Osman Kavala ja 15 muuta korkeasti kunnettua eh, kansalaisuuden toimijaa saivat tuomion osoittaa sen, miten kansalaisyhteiskuntaan kohdistuu yhä suurempi paine. Se myös eh, herättää epäilyksiä siitä, ovatko oikeuskäsittelyt sellaisia Turkissa, että niissä lähdetään liikkeelle syyttyminen oletuksesta ja että taataan oikeus eh, reiluun oikeuskäsittelyyn. Turkki on sitoutunut tiettyihin asioihin EU-liittymisen osalta ja semmoinen pitäisi olla myöskin yllättynyt siitä, että me seuraamme kehitystä hyvin tarkkaan ja että otamme esille voimakkaan tulenahimme silloin, kun oikeudet ja periaatteet, joille EU on perustettu ja joihin EU virallisesti on sitoutunut – myöskin Euroopan neuvoston jäsenenä ovat asioita, jotka, josta ei piitata ja siksi osoittaa, odotammekin, että Turkki toteuttaa asianmukaiset uudistukset. Turkki on kuitenkin naapuri, strateginen kumppani Euroopan unionille ja sen kanssa harjoitetaan läheistä yhteistyötä muun muassa energian alueella, terrorismin torjunnassa ja myöskin äh, muuttoliikkeeseen kysymyksissä. Turkki on avaintoimija alueella, joka on strategisesti tärkeä Euroopan unionille. Sillä on myös suurin pakolaisväestö koko maailmassa ja yhteistyömme eh, nimenomaan pakolaisen auttamiseksi on hyvä esimerkki eh, menestyksekkäästä yhteistyöstä. Myöskin Syyrian tapauksessa korkean eh, tason yhteistyö on ollut tärkeää. On tapahtunut tärkeitä keskusteluja asioista, myöskin liikenteen kysymyksiä ja muissa. Ja tällä asioista tullaan puhumaan myöskin tällä viikolla myöhemmin lisää. Pyrimme myöskin puhumaan pelkästään yhteistyötä, vaan puhumaan siitä, että olemme huolissamme. Avoin vuoropuhelu, sellaista vuoropuhelua, jossa ei olisi kritiikkiä. Äskettäinen 22. marraskuuta käyty vuoropuhelu siinä korkeudusta ja minä teimme selväksi Turkin osapuolelle, että on Turkilla kiireellinen tarve muuttaa politiikkaansa, jos se vakavissaan haluaa, että Turkin ja EUn väliset suhteet paranevat. Viimeisimmän korkean tason taloudellisen vuoropuolun yhteydessä varapuheenjohtaja Katainen otti esille lehdistövapauskysymyksen ennen kaikkea toimittajien akkreditoinnin. On toistuvasti vedottu Turkkiin, jotta se parantaisi suhteita kaikkiin jäsenvaltioihin kahdenvälisesti ennen kaikkea Kyprokseen. Olemme korostaneet sitä, että Turkin hallituksen tulisi pidättäytyä provosoivista ja laittomista toimista etenkin itäisen välimeren alueella – ja ennen kaikkea myös Egean meren alueella. Emme saa kuitenkaan unohtaa pitkän tähtäyksen tavoitteita ja tärkeää on, että kiinnitämme huomiota moniin ihmisiin Turkissa, joita koskettaa nykyinen kehitys, joka koskee perustavia oikeuksia. Meidän pitää edelleenkin ojentaa kätemme ja auttaa ihmisiä puolustamaan yhteisiä eurooppalaisia arvojamme. Kiitos edustaja Zoma. Olkaa hyvä. Hyvä komissaari, hyvä ministeri, hyvät kollegat. Haluaisin kiittää esittelijä Piriä tästä erinomaisesta yhteistyöstä jo vuosien aikana ja myös muita varjoesittelyitä muista poliittisista ryhmistä. Me olemme nyt kyenneet sopimaan hyvästä tekstistä, joka tarvitsee vielä pieniä parannuksia. Ja erityisesti yhdessä kohdassa tässä vaaditaan sitä, että liittymisneuvottelut keskeytetään. Tämä vaatimus ei ole suinkaan uusi. Me olemme ottaneet käyttöön järjestelmän, jossa tarkastellaan tilannetta Turkissa ja todenneet, että demokratia on poistumassa. Erdoganin hallinto ei ole kyennyt vakuuttamaan meitä siitä, etteikö oikeusvaltioperiaatetta olisi vesitetty Turkissa. Ja Turkki on kuitenkin edelleen saanut liittymisavustusta. Ihmisoikeusrikkomukset, joita Turkissa harrastetaan, jotka kohdistuvat ihmisiin, joita vainotaan, joita tuomita vankeusrangaistuksiin, todellinen noita vaino Gylden kannattajille. Voimmeko tätä mm, kannattaa? Olemmeko me näin hallinnon kritisoijia? Meidän täytyy ehdottomasti vaatia sitä, että neuvottelut lopetetaan. Silloin voimme myös tukea Turkin kansalaisyhteiskuntaa paremmin. Kaikkihan tietävät, että Euroopan unioni ei millään tavalla kykene laajenemaan pitkään aikaan. Ja tästä syystä haluaisin muuttaa tekstiä niin, että neuvottelut katkaistaan. Kiitos edustaja Bostinaru. Olkaa hyvä. domnule președinte puhemies komission jäsen ensin haluaisin kiittää neuvostoa komissiota ja romaniaa puheenjohtajavaltiona hyvin tasapainoisesta arviosta eu Turkki-suhteista. Olen vakuuttunut, että Turkki on hyvin tärkeä kumppani EUlle. Laajentumisprosessi on mahdollistanut sen, että olemme vaikuttaneet huomasti demokratian kehitykseen, demokratian